Vayan tomando asiento, por favor. Voisitteko istutua paikoillenne? Para dar inicio a nuestra... Niin, että voimme aloittaa kokouksemme. Aivan ensiksi haluaisin tästä esityslistaluonnoksesta kysyä, onko jotakin kommentteja, ei ole, joten seuraamme sitä sellaisenaan. Pöytäkirjat eh, viimeisestä kokouksesta toinen joulukuuta on tarkasteltavana, mikäli mitään huomioita siihen ei esitetä huomenna kokouksen loppuun mennessä. Pöytäkirjat kyseisestä kokouksesta on hyväksytty. Haluaisin nyt kertoa teille jostakin asioista ennen kuin aloitamme varsinaisen esityslistan käsittelemisen. El informe del señor Van Nistelrooy. Van Nistelrooyn mietintö vihreästä kirjasta koskien kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Siihen on tehty paljon tarkistuksia ja näin ollen Van Nistelrooy pyytää lisää aikaa kompromissien muotoilemiseksi. Näin ollen tästä äänestettäisiin ensi kokouksessa helmikuussa. He, eri poliittisten ryhmien koordinaattoreiden kanssa keskusteltua, niin äm, täältä valiokunnalta on pyydetty tukea suulliselle ta- kysymykselle, johon liittyy keskusteluja, joka koskee kaupunkiliikkuvuuden toimintasuunnitelmaa. Komissio on sen hyväksynyt, mutta täytäntöönpanossa on ollut viivytyksiä. Kävimme asiasta keskustelua Strasbourgissa viime maanantaina – meidän nimissämme puhui herra Bopyi. Kuten tiedätte, hän seuraa erittäin tiiviisti tätä asiaa. Toimimme tässä yhdessä liikennevaliokunnan kanssa. Haluaisin nyt esittää pohdittavakseni joitakin ehdotuksia, joita koordinaattorit ovat tuoneet esille Asia koskee esittelijöiden nimittämistä. Mietintö. Äh, varsinaista mietintöä varten esitetään Garcia Peresia esittelijäksi. Sitten äh, alueellisen kehityksen äh, rahaston mietintöä varten IPP e ehdottaa Angela Akasia. lausuntoa varten työllisyysvaliokunnalta koskien sosiaalisen rahaston uudistuksia. PSE-ryhmä ehdottaa Madeiraa. Ja sitten lausunto talous- ja raha-asioiden valiokunnalta koskien komission ehdottamaa elvytyssuunnitelmaa. Tähän PSE-ryhmä ehdottaa edustaja Kirilovia. Voisimmeko vahvistaa nämä koordinaattoreiden ehdotukset? Hyvä. Sitten haluaisin todeta, että kollegamme Filippe, Petro Filipe on valittu Romanian parlamentin jäseneksi. Haluan onnitella häntä tästä tämän johdosta ja hänen tilalleen tähän valiokuntaan tulee edustaja Aleksandro Nasari. En tiedä, Onko tässä jotakin ongelmia mietintöjen suhteen? Herra Filipin työstä Helle Filip työsti mietintöä, josta äänestämme huomenna. Se on taulukoitu aikataulutettu huomiseksi. Ja kuten tiedätte, emme voi viedä täysistuntoon mietintöä, jonka esittelijä ei ole enää Euroopan parlamentin jäsen joten nyt pyydän EPP-ryhmää ilmoittamaan, ottaako tämän mietintön itselleen Nazare vai Van Nistelrooy. Van Nistelrooy on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, todellakin Tässä on kyse vaalista Romanian senaattiin ja me haluaisimme jatkaa tätä mietintöä koordinaattorin nimissä. Muy bien, pues eh, tomamos nota de ello y... Panemme tämän merkille. Ja etenemme asiassa työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Sitten esityslistan seuraava kohta. Haluaisin äh, toivottaa tur- tervetulleeksi herra Tsunekin. Hän on Tsekin varapääministeri ja aluekehitysministeri. Hän kertoo meille Tsekin puheenjohtajakauden prioriteeteista. Edelleen haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rovan komissaari Hubnerin. Hänen tarkoituksena tänään iltapäivällä on esitellä Euroopan komission viimeiset ehdotukset taloudellisesta kriisistä selviämiseksi. Tämä liittyy läheisesti tämän valiokunnan työhön, siis siihen kuinka ja, ja kohesiorahaston varoja käytetään. Ennen kuin aloitamme tämän keskustelun, haluaisin ilmoittaa teille, että tämä keskustelu välitetään Euroopan parlamenttiin uuden järjestelmän kautta suorana lähetyksenä niin, että internetin kautta kaikki Euroopan unionin kansalaiset voivat sitä seurata. Olen oikein iloinen tästä ja ilmoitan teille nyt että näin tulee käymään. Tämän valiokunnan jäsenille on suuri etuoikeus olla aivan ensimmäisenä kokeilemassa tätä uutta järjestelmää. Olemme aivan ensimmäisiä valiokuntia, jotka tätä käyttävät. Tarkoituksenahan on lähentää Euroopan parlamenttia ja EUn toimielimiä kaiken kaikkiaan kansalaisiinsa. No niin, sitten varapääministerin ja komissaarin alustuksista haluaisin kertoa tästä vielä sen seikan, niin kuin varmaan tiedättekin, että komissio ja neuvosto ovat pyytäneet Euroopan parlamentilta yhteistyötä, jotta mahdollisimman pian hyväksyisimme toimia, joilla pyritään elvyttämään Euroopan unionin taloutta. Mitä tulee tämän valiokunnan työhön, siis rahakenne- ja kohesiorahastoihin, Tarkoituksena on, että rahastot, varat saadaan mahdollisimman pian jäsenvaltioiden käyttöön niin, että markkinoille saadaan injektoitua rahaa ja tätä kautta pyritään luomaan työpaikkoja. Poliittisten ryhmien koordinaattoreille tulen ehdottamaan tänään iltapäivällä tämän valiokunnan kokouksen päätteeksi seikkajoiden tavoitteena on se, että voisimme ylimääräisessä valiokunnan kokouksessa äänestää 9.3. Tästä olemme esittelyiden kanssa puhuneet, puhuneetkin. Näin puheenjohtajakokous voi päättää asian mukaan ottamisesta täysistuntoon mahdollisuuksien mukaan jo maaliskuun lopulla tai muussa tapauksessa jommassa kummassa tai siis muussa tapauksessa huhtikuun täysistunnossa. Koordinaattorinen kokouksessa tänä iltana pohdimme myös sitä, kuinka voisimme nopeuttaa tätä prosessia. Kuitenkin niin, että pidämme tiukkaan kiinni omista toimivaltuuksistamme jotka on saavutettu lainsäädäntöprosessissa. Huomenna voimme vielä tähän asiaan palata sen jälkeen, kun koordinaattorit ovat asiaa pohtineet. Nyt haluaisin pyytää, että Tsekin varapääministeri Chunek esittelisi meille Tsekin puheenjohtajavaltion painopistealueet. Kiitoksia. Dobrý den, vážený pane předsedo, paní komisařko. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvää iltapäivää kaikille. Minulle on suuri ilo ja kunnia voida puhua teille ja teidän kanssanne tänä päivänä. Ja kertoa teille Tsekin puheenjohtajuuskauden lähestymistavasta kohesiopolitiikkaan. Tänä päivänä haluaisin saavuttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin lyhykäisesti käyn läpi Tsekin puheenjohtajuuskauden tärkeimmät prioriteetit. Sen jälkeen haluaisin selittää, selvittää teille tavoitteitamme neuvottelujen loppuun saattamisesta koheesiopolitiikka asetuksen muutoksista. Yhdessä Ranskan ja Ruotsin kanssa Tsekin tasavalta loi yhteisen 18 kuukauden agendan. Ja tämän yhteisen agendan pohjalta sitten prioriteettimme määriteltiin ja ne ovat kolmi suuntaisia. Ensimmäinen prioriteetti on jatkaa neuvotteluja koheesiopolitiikan tulevaisuudesta 2013 vuoden jälkeen. Odotamme, että keskustelusta tulee erittäin intensiivistä ja me odotamme tässä paljon Euroopan parlamentin panosta ja tulemme hyvin huolellisesti kuuntelemaan, mitä sanottavaa teillä on tästä asiasta. Tsekki puheenjohtajavaltiona aikoo myös olla aktiivisessa roolissa kohesiopolitiikan ohjelmien hyvästä, hyvässä täytäntöönpanossa kaudella 2007-2013. Ja me haluamme myös antaa oman panoksemme sille, että saadaan 2002-2006 ohjelmat menestyksekkäästi loppuun saatettua. Haluaisin korostaa tiedon jaon ja hyvien käytänteiden jaon merkitystä. On itse asiassa todellakin tärkeää kerätä kaikkea palautetta, mitä voidaan saada niin, että voidaan yksinkertaistaa kokonais- ja täytäntöönpano-ohjelmaa. Toisena prioriteettina on julkisen keskustelun jatkaminen alueellisesta kohesiopolitiikasta, ja tämähän on käynnissä. Haluaisin kiinnittää huomiota moniin mielenkiintoisiin ja tärkeisiin tehtäviin ja toimiin, joita neuvosto Ranskan puheenjohtajuuskaudella on toteuttanut. Me haluamme pitää kiinni näistä, me haluamme jatkaa keskustelua tästä politiikasta ja antaa ö, oman, ö, toimia niin, että paremmin syntyy ymmärrystä toimielinten ja muiden kumppaneiden välillä. Ja sitten kolmantena prioriteettina puheenjohtajavaltiona valtiolla on se, että se on sitoutunut niihin tehtäviin, joita tulee Euroopan unionin alueellisesta agendasta ja Leipzigin peruskirjasta. Me olemme sitoutuneet Panamaan täytäntöön äskettäisen ministerikokouksen tavoitteet, mukaan lukien tämä viimeisen, jonka mainitsin. Ja mitä tulee alueelliseen agendaan ja ensimmäiseen toimintasuunnitelmaan, niin Tsekin puheenjohtajavaltiona tulee täyttämään näitä tavoitteita ja sen roolin, jota puheenjohtajavaltiolta odotetaan. Ja tämän lisäksi me haluamme eh, keskittyä kaupunkien ja maaseudun väliseen suhteeseen. Suunnitelmissamme ei ole järjestää mitään erityisministeritason kokousta kaupunkiaiheesta, mutta haluaisimme silti kiinnittää eh, puheenjohtajuuskautemme ohjelmassa – hieman huomiota Leipzigin peruskirjaan. Ja me haluamme tässä ennen kaikkea keskittyä hyvien käytänteiden jaakoon, eritoten mitä tulee kaupunkien integroidun kehityksen kysymykseen. Me tulemme keskittymään kaikkiin näihin prioriteetteihin useissa virallisissa ja epävirallisissa tapahtumissa, joita puheenjohtajuuskautemme aikana järjestetään. Haluaisin mainita tässä eritoten ministerin epävirallisen kokouksen, siis aluepolitiikan ministerin epävirallisen kokouksen, joka järjestetään huhtikuussa 23.–24.4. Marianske Lasnin kaupungissa. Olen saanut jo vahvistuksen rouva Danuta Hübnerin toimistostahan tulee olemaan paikalla molempina päivinä ministerikokouksessa esittämässä komission kannan Euroopan unionin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, samoin kuin alueellisen, kehitty, alueellisen kohesion vihreän kirjan konsultaation tuloksista. Ja sitten meillä järjestetään kansainvälinen konferenssi kohesiopolitiikasta ja te- territoriaalisesta kohesiosta kolmatta Prahassa. Näiden kahden tapahtuman lisäksi useat eri instituutiot tulevat järjestämään monia muita kokouksia. Meillä on esimerkiksi Euroopan unionin alueiden ja kaupunkien äh, huippukokous Prahassa äh, maaliskuun alussa ja sitten eurooppalainen kaupunkien päivä pidetään äh, helmikuussa. Nyt jos sallitte, haluaisin sanoa muutaman sanan sen lainsäädännöllisistä ponnisteluistamme. Vakava talous ja rahoituskriisi. Siihen täytyy puuttua useilla merkittävillä lainsäädännöllisillä ehdotuksilla. Puheenjohtajavaltio tulee tekemään kaikkensa, jotta saadaan aikaiseksi yhteis ymmärrys siitä, että tarvitaan tässä keskinäistä vastuuta. Me todella toivomme, että saamme parlamentin tuen, koska me ymmärrämme, että kansalaiset eivät todellakaan olisi kiitollisia mistään viivyttelystä tässä asiassa. Viime marraskuussa liittyen Euroopan talouden elpymissuunnitelma komissio esitti kolme tärkeää lainsäädäntöehdotusta. Ne, ovat, ne liittyvät toisiinsa, ne ovat osa yhtä pakettia pakettia, ja neuvosto on niitä käsitellyt pakettina. Kaikkien näiden ehdotusten tarkoituksena on yksinkertaistaa tämänhetkisiä rakenteellisia toimia ja nopeuttaa rakenteellisten toimien täytäntöönpanoa. Tämä tulee antamaan kannustimia niin unionille kuin jäsenvaltioillekin käyttää paremmin ja nopeammin EU-varoja. Joulukuun 11. ja 12. päivän huippukokouksen johtopäätöksissä Euroopan neuvosto tuki näitä toimia ja siteraan pyytää Euroopan parlamenttia, komissiota ja neuvostoa ryhtymään mahdollisimman pian tarvittaviin toimiin. Ja tämä pätee myös lainsäädäntökehyksiin, mutta samalla täytyy kunnioittaa täysin parain rahoituskehyksiä ja interinstitutionaalisia sopimuksia, pitäen kiinni kuitenkin mahdollisimman nopeasta aikataulusta. Neuvosto vastasi tähän vetomukseen todellakin hyvin tekaisesti. Joillakin jäsenvaltioilla tosin oli hieman vastahankaisia kantoja tässä. Loppujen lopuksi kaikki neuvoston esittämät muutokset komissio on hyväksynyt, joten minulla on ilo teille antaa useampia lausuntoja tässä. Ensinnäkin neuvosto on valmis muuttamaan parlamentin ja neuvoston asetusta Euroopan sosiaalirahastosta ja laajentamaan hyväksyttävissä olevia kuuluja tähän rahastoon komission ehdotuksen mukaisesti. Haluaisin korostaa, että neuvosto ei ole tehnyt mitään muutoksia komission ehdotukseen ja toivon, että sama voisi päteä myös Euroopan parlamenttiin. Toiseksikin neuvosto on valmis neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa varmistaakseen nopean sovun paketin viimeisestä osasta muutoksista äh, Euroopan aluekehitysrahastoon. Ja tämä liittyy investointeihin, energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin ja tämä liittyen siis äh, asuntoihin ja asumiseen. Ja kolmanneksikin neuvosto on, sitä, on yhtä mieltä siitä, että investoinnit energiasäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin ovat erittäin relevantteja eri toten tässä tilanteessa, kun EU-ssa, EU on kärsinyt kasvukriisistä. Meidän täytyy varmistaa investointeja rakennusten energiasäästöihin eristystä parantamalla ja minä haluaisin korostaa, että tämä on ollut jäsenvaltioiden välisissä keskustelussa kaikista monimutkaisen osio. Suurin osa jäsenvaltioista on ollut yhtä mieltä komission ehdotuksesta investoida rakennuksiin, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät tue sitä, että nämä kustannukset katettaisiin rakennerahastojen varoilla. Ja kompromissina sitten näiden kahden eri kannan välillä päätettiin, että otetaan mukaan 4 prosentin asetettiin kynnys kokonaisrahoituksesta EUn e, e aluekehitysrahastosta. Toiseksikin selittäisin teille nyt, minkä vuoksi neuvosto on muuttanut alhaisen tulotason kotitalouksien määritteen ja kohesiotuen kysymyksen tässä. Kuten kenties tiedätte, meillä ei ole mitään eurooppalaista määritelmää sosiaaliselle asumistuelle. Eri jäsenvaltioissa tilanne on erilainen ja on ehdotettu, että tässä on valintakriteeri määritelmäksi. Määritelmä olisi jäsenvaltioiden vastuulla. Puheenjohtajavaltio on tietoinen Euroopan parlamentin menneisyydessä hyväksymistä mietinnöistä. Haluaisin korostaa tässä eh, edustaja Andrian mietintöä, joka hyväksyttiin keväällä 2007. Minä uskon vahvasti siihen, että muutokset, joita neuvosto on ehdottanut, kyllä varmasti vastaavat Euroopan parlamentin odotuksia, koska neuvoston ehdotus tulee laajentamaan yhteisövarojen saatavuutta ja käytettävyyttä sosiaalisen ö, asumisen osalta. Ja sitten Viimeiseksikin äh, jäsenvaltiot vaativat maksimiyhteissääntöjä kaikille rahastoille ja puheenjohtajavaltio ja komissio ovat ehdottaneet äh, tällaista kiinteää summaa, niin kuin komissio ehdotti Euroopan sosiaalirahaston osastolta ja retroaktiivinen päivä tässä olisi ensimmäinen 8.2006. Haluaisin sitten vielä viitata viimeiseen asetukseen, eli kohesiopolitiikka asetukseen. Neuvosto on avoin, suhtautuu avoimesti Euroopan parlamenttiin pyyntöön muuttaa joitakin lainsäädännön määräyksiä rahoitukseen liittyen näistä rahastoista – ja neuvosto voi hyväksyä komission ehdotuksen muutamilla teknisillä muutoksilla, joista kenties jo tiedättekin. Tämän vuoksi haluaisin korostaa kaikista tärkeintä aspektia, eli etukäteismaksujen kasvua. Tämä tarkoittaa sitä, että etumaksujen määrä vuonna 2009 uusille jäsenvaltioille tulee kasvamaan 2 prosentista 4 prosenttiin ja vanhojen jäsenvaltioiden osalta tämä tulee olemaan uusi maksutapa, joka ei ollut ennen olemassa ja se kattaa 2,5 prosenttia prosenttia EU-panoksesta kaikkiin operationaalisiin ohjelmiin. Nämä etumaksut pitäisi olla käytettävissä mahdollisimman pikaisesti niin, että hallintoelimet voivat aloittaa uuden projektin mahdollisimman nopeasti. Ja tarkoituksena on tässä nopeuttaa maksuja ja kohesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanoa. Uskon, että Euroopan parlamentti on neuvoston ja komission kanssa yhtä mieltä tästä asiasta ja tällä tavalla me voimme toimia hyvin nopeasti. nopea sopimus Euroopan parlamentin kanssa tästä lainsäädännöllisestä ehdotuksesta on Tsekin puheenjohtajuuskauden tärkein prioriteetti lainsäädännössä ohjelmassamme. Haluaisin ilmaista henkilökohtaisen kiitokseni Ranskan puheenjohtajavaltiolle. Se toimi erittäin tehokkaasti, mitä tuli ajan hallintaan ja keskusteluihin kompromissitekstisten neuvostossa. Haluaisin vielä korostaa komission antaman avun merkitystä. Me tavoittelemme kaikki samaa asiaa, eli me haluamme mahdollisimman nopeasti hyväksyä nämä aikaisemmin mainitut kolme ehdotusta, ja komissio voi varmastikin tukea niitä tuloksia, joita neuvosto saavutti, ja toivon mukaan hyvin nopeasti tämä voidaan hyväksyä. Haluaisin vielä esittää johdantoni loppuun muutamia johtopäätöksiä. Nyt on parlamentin tehtävänä tähän lainsäädännölliseen ehdotukseen antaa nopeasti kantansa. Tsekki puheenjohtajavaltiona toivoo, että tämä tapahtuisi pian niin, että me voimme hyväksyä nämä asetukset ilman viivytyksiä. Puheenjohtajavaltio yhdessä Euroopan komission kanssa on valmis ja avoin tarkastelemaan uudelleen kaikkia tar- tarkistuksia ja keskustelemaan niistä. Ja lopuksi vielä mainitsisin erään seikan. Kenties tiedättekin, että olen päättänyt lähteä Tsekin hallituksesta ja haluaisin varmistaa teille, että jatkumoa ja seuraajani Chirus Svoboda tulee viemään työtäni eteenpäin. Minä olen siis ehdottanut häntä jatkajakseni pääministerille ja haluaisin vahvistaa teille sen, että tämä jatkumo työlleni tulee olemaan myös prioriteettina, joten tämä henkilömuutos ei tule millä tavalla vaikuttamaan työmme laatuun. Eh, Kiitoksia. Näin varmasti tulee käymään. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsenelle. Rova Hübner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Arvoisat jäsenet, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo olla jälleen kerran täällä joulukuun kokouksen jälkeen ja haluaisin heti aluksi toivottaa teille hyvää ja menestyksekästä vuotta. Haluaisin myös kiittää varapääministeri Junekia hänen esityksestään, mutta myöskin äh, Tsekin puheenjohtajavaltion sitoutumisesta eh, mennä eteenpäin tärkeillä alueilla niin, että politiikkamme eh, Tsekin puheenjohtajuuskaudella ja myöskin sitoutuminen asetuksen eh, muutosneuvotteluihin. Ja haluaisin myös hyödyntää tätä mahdollisuutta voidakseni jakaa teidän kanssanne lyhyesti tiedot tärkeistä asioista, jotka ovat nyt komission esityslistalla, mitä tulee kohesiopolitiikkaan ja tietenkin myöskin asetuksen muutokset. Mutta kuten tiedätte, me olemme nyt siinä vaiheessa, että että alkaa uusi rahoituskausi 2007-2013 ja hyväksymme myös arviot, jotka ovat tärkeä osa mm, kohesiopolitiikan äh, arviointia. Me olemme saaneet äh, aluerahaston suhteen noin kaksi kolmasosaa kaikista arvioista, joka kattaa noin 80 prosenttia määrärahoista toivottavasti noin kesään mennessä. Me tulemme saamaan äh, koko koneiston toimimaan kaikissa jäsenvaltioissa kitkatta. Monissa jäsenvaltioissa otetaan esille projekteja, jotka ovat käynnissä ja me kokouksissamme vaadimme, että hankkeet ovat hyvälaatuisia, mikä tietenkin vaatii kunnollista rahoitushallintaa. Tämä täytäntöönpanoarvio on uusi väline, jolla voimme sitten arvioida paremmin hyvää rahoitusvalvontaa ja hallin, hankkeen hallintaa ylipäätänsä. Me olemme myös toteuttamassa toimintasuunnitelmaa, jonka komissio hyväksyi vuosi sitten liittyen vastuuvapausmenettelyyn. Huomenna budjettivaliokunnassa meillä on kuuleminen vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyn puitteissa. Mitä tulee määrärahojen käytöstä viime vuonna? Kuun lopussa voin antaa teille yksityiskohtaisempaa tai konkreettisempaa tietoa määrärahojen käytöstä. Tällä hetkellä olemme hiukan yli 9 prosentin, mitä tulee kaikkiin rakennerahastoihin, ja kaikkiin jäsenvaltioihin. Olemme nähneet, että noin puolet jäsenvaltioista ovat päässeet 95 prosentin määrärahakäyttöasteeseen vuoden loppuun mennessä. Ja nyt kun tätä kautta on pidennetty, niin me emme näe tässä mitään uhkaa todennäköisesti suurimmassa osassa, ellei kaikissa jäsenvaltioissa määrärahat tulevat käytetyksi täysin. Me luomme nyt pohjaa tulevaisuudelle vuoden 2013 jälkeen, kohesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen. Aiomme myös julkaista vuoden 2000 2006 ohjelmakauden arviointitulokset ja tämä mahdollistaa meille sen, että voimme tehdä johtopäätöksiä siitä, miten politiikka on pantu täyteen ja voimme nähdä, kuinka valmistella tulevaisuuden hankkeet. Tärkeää on myös, mitä tulee vuoden 2013 jälkeisen politiikan suhteen, on aluekehityspääosaston julkaisema asiakirja, jossa arvioidaan suurimpia haasteita eurooppalaisille alueille noin no, vuonna 2020. Tässä on kyse ilmastonmuutoksesta, väestönmuutoksesta, väestörakenteen muutoksesta, globalisaation aiheuttamasta paineista ja äh, energian huoltovarmuudesta e, ja tällä tavoin voimme paremmin ymmärtää, millaisia prioriteetteja meidän politiikkamme pitäisi määritellä. Olemme myös saattamassa päätökseen riippumattomat asiantuntijaraportit, niiden pitäisi olla valmiita maaliskuun loppuun mennessä. Toivon myös, että huhtikuussa voin julkaista suuntaa antavan asiakirjan eurooppalaisen kohesiopolitiikan tulevaisuuden suunnasta ja tästä voimme sitten keskustella myös ministerineuvostossa Marianskelasissa huhtikuun lopussa. Olemme myös julkisessa kuulemis- prosessissa, mitä tulee alueellisen kohesion vihreään kirjaan. Helmikuun loppuun mennessä tämä, kuule, tämä kuuleminen päättyy helmikuun lopussa ja maaliskuussa Prahassa. Voin alueiden komitea, alueiden huippukokouksessa Prahassa julkaista ensimmäiset tulokset. Kesäkuussa me hyväksymme ensimmäisen edistyskertomuksen alueellista kohesiosta, mutta tämän raportin analyyttinen osuus keskittyy luovuuteen ja innovaation aluetasolla, koska tämä on luovuuden ja innovaation teemavuosi. Me olemme myös hyvin kiitollisia Tsekin puheenjohtajavaltiolle siitä, että se on sitoutunut kaupunki- ja maalais- maaseutuulottuvuuteen eurooppalaisessa rakennekeskustelussa ja toivottavasti me voimme käydä hedelmällistä keskustelua tästä Prahan konferenssissa Tsekin puheenjohtajavaltio on sitoutunut ensimmäisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja tässä tämä aihe on erittäin tärkeällä sijalla. Tsekin puheenjohtajakaudella tulemme myös päättämään uuden lähestymistavan eurooppalaiseen kohesiopolitiikkaan, nimittäin Itämeri-strategian, joka esitellään komission tiedonantona, joka hyväksytään toukokuun lopulla ja esitellään sitten neuvostelut. Toivottavasti minulla on silloin myös mahdollisuus tulla tämän kertomuksen kanssa tänne aluekehitysvaliokuntaan. Tämä on uusi elementti politiikassamme, se, että keskitymme ylikansallisiin hankkeisiin, jotka perustuvat tällaiseen makroalueeseen, jolla on yhteiset ongelmat, yhteinen historia ja identiteetti. Ja kuten olette varmaan jo kuulleet, myöskin Tonavajoen ymp- alueet ovat pyytäneet, että samantyyppinen hanke luotaisiin Tonavajoen ympärille, samantyyppinen ylikansallinen strategia. Tämä on myös vuosi, jossa me käsittelemme eh, syrjäisimpiä alueita. Viime lokakuussa hyväksyimme tiedonannon, jossa eurooppalainen strategia näille syrjäisille alueille eh, siirtyy hiukan, ei korosteta niinkään puutteita, vaan myöskin näiden alueiden mahdollisuuksia, voimavaroja ja vuoden lopussa me myös valmistelemme syrjäisten alueiden foorumia, joka järjestetään ensi vuonna. Ja olette varmasti jo kuulleet tästä, mutta toinen osa tätä työohjelmaa me tällä vuonna on äm, tiedonanto, joka käsittelee solidarisuusrahaston ensimmäistä viittä vuotta ja siinä käsitellään sitä, miten tätä välinettä voitaisiin parantaa. Sitten Euroopan talouden elvytysohjelma, jonka hyväksyttiin 26. marraskuuta. Haluan sanoa siitä seuraavaa. Me olemme sopineet, että käytämme kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme, jotta eurooppalainen kohesio politiikka toimisi paikan päällä kriisiä vastaan, auttaisi alueita, jäsenvaltioita, mm, paikallisyhteisöjä investoimaan niihin resursseihin, joita kohesiopolitiikka tarjoaa tavalla, joka helpottaisi meidän ulospääsyämme eurooppalaisesta talouskriisistä. Ja me työskentelemme tämän parissa. Kaikki kollegat työskentelevät aluekehityspääosaston maantieteellisessä yksikössä. He eh, ovat läheisessä vuoropuhelussa kaikkien hankeviranomaisten kanssa mm, selvittääkseen, miten yksittäisten hankkeiden kaikki mahdollisuudet voidaan käyttää hyväksi eh, ja voitaisiin investoida nopeammin, koska jo nykyisissä oikeuspuitteissa työssämme on joustavuutta, jota voisimme käyttää tehokkaammin sillä välin, kun odotamme asetuksen uudistamista. Esimerkiksi hallinnoijat voivat moduloida eurooppalaisen panoksen osuutta niin, että jopa 100 prosenttia kustannuksista maksettaisiin eurooppalaisista määrärahoista. Ja on paljon muitakin mahdollisuuksia tämänhetkisissä säännöissä, mutta kuten varapääministeri äsken sanoi, nyt meidän täytyy mennä eteenpäin niin nopeasti kuin voimme kolmen toimielinten välisessä yhteistyössä, jotta muutokset olisivat mahdollisimman pian valmiit. Minä äh, kerroin teille komission päätöksestä toinen joulukuuta tehdystä päätöksestä, mitä tulee asetuksen muutokseen ja viime viikolla Strasbourgissa tapasin komission jäsen Spidlan ja Tsekin puheenjohtaja, valtion edustaja ja ministeri Chuneko nyt hiukan yksityiskohtaisemmalla tavalla teille esitellyt sen kompromissin, johon päästiin neuvostossa, koska neuvosto, minun ei ehkä pitäisi sanoa tätä, mutta yllätykseksemme neuvosto oli varsin nopea ja nopeasti hyväksyi tämän uuden tehtävän ja se teki paljon työtä joulukuussa. Olemme kiitollisia myös teille siitä, että esittelijät on nimetty näin nopeasti ja voimme nyt tehdä yhteistyötä teidän kanssamme ja katsoa, miten kaikki nämä lainsäädäntömuutokset saadaan otettua asetukseen niin, että meillä on enemmän kassavirtaa paikan päällä ja myöskin hallinnollista taakkaa saadaan vähennettyä ja jotta erityisesti PK-yritykset voivat päästä niin pian kuin mahdollista ja niin helposti kuin mahdollista kunnioittain budjettisääntöjä näihin investointirahastoihin käsiksi ja siksi me olemme ehdottaneet kaikkia näitä muutoksia. Olen niitä ehdottanut joulukuussa, nyt, nyt varapääministeri Junek on niitä ehdottanut ja niillä on tietenkin eri merkitys Eh, eri edunsaajille, mutta varmasti tämä ylimääräinen eh, maksu on hyödyksi, jos jäsenvaltiot eh, myös jakavat tämän ylimääräisen maksun niiden jäsenvaltioiden, niiden edunsaajien kanssa auttaakseen pk-yritysten likviditeettiä esimerkiksi. Teemme myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne hyödyntäisivät näitä ehdotettuja muutoksia. Ensimmäiset tapaamiset on jo järjestetty joissakin jäsenvaltioissa, koska on yksi asia tehdä työtä täällä toimielimissä, saada muutokset hyväksyttyä, mutta toisaalta on oltava myös varma siitä, että jäsenvaltiot, kun heille näitä uusia mahdollisuuksia tarjotaan, että ne myös käyttävät niitä niin pian kuin mahdollista. Ja kun nyt olen käynyt keskusteluja alueilla ja olen nyt viime aikoina vieraillut viidellä alueella. Näen, että siellä on suuria odotuksia, suuri tarve ja ollaan hyvin myönteisiä näiden Brysselistä tulevien ehdotusten suhteen. Haluaisin korostaa, että me luotamme teidän tukeemme, me luotamme tähän hyvin rakentavaan yhteistyöhön, jota meillä on ollut teidän kanssamme tähän asti, ja Toivon, että äh, myöskin puheenjohtaja mainitsevat kaikki mahdollisuudet, joita meillä on nyt tässä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, äh, että niiden avulla voimme saada nämä muutokset hyväksytty. Haluaisin kiittää teitä ja myöskin Ranskan puheenjohtajavaltiota siitä, että hyvin nopeasti 55 artikla on saatu muutettua. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen asia myös alueilla ja paikallistasolla ja edunsaajat ovat olleet tästä, tähän tyytyväisiä. Nyt meillä on nämä lainsäädäntöehdotukset, mutta me olemme myös luoneet työryhmän komission palveluyksiköiden ja jäsenvaltioiden edustajien yhteisen työryhmän, jossa yritetään entisestään helpottaa politiikan toteuttamisesta ja erityisesti keskitytään tilintarkastus- ja valvontakysymyksiin. Tätä me emme ole aikaisemmin tehneet ja varapääministeri Junekin kanssa päätimme, että aiomme myös toukokuun lopussa tämän esitellä ja toivoisin, että me voisimme esitellä tämän työryhmän työn ensimmäiset tulokset myöskin täällä aluekehitysvaliokunnassa, jos se teitä kiinnostaa. Meillä on paljon kysymyksiä, joista voisimme keskustella yhdessä, mutta mielestäni meidän täytyy nyt keskittää energiamme siihen, että muutokset saadaan toteutettua ja toivottavasti voimme eh, päästä tässä eteenpäin. Jos haluatte lisää tietoa eh, komission palveluyksiköiltä, niin eh, mielellämme autamme teitä, jotta täysin ymmärtäisitte näiden muutosten tarkoitusperät Ja jos tarvitsette tätä tietoa matkoillanne kotiseudullenne, niin mielellämme teille tätä tietoa annamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Suuret kiitokset. Nyt meillä on tarkoitus käydä keskustelua puoli viiteen asti 35 minuuttia, toisin sanoen olen saanut jo useita puheenvuoropyyntöjä. Pyydän siis lyhyitä huomioita ja täsmällisiä kysymyksiä, jotta mm, kaikki ehtivät puhumaan halutessaan, niin ehdotan, että annan puheenvuoron ensin koordinaattoreille ja sen jälkeen on vielä viisi puheenvuoropyyntöä Pyydän, että sulkisimme puhujalistan tähän ja noudatamme listaa tällaisenaan. Ensinnäkin EPPn koordinaattori edustaja Van Dinstelroy. Voorzitter, dank u wel. Ehm, ook voor het... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Myös Euroopan parlamentille tämä on tärkeää. Olemme valmistelemassa todellista tapaamista kansalaisten kanssa ja toivomme, että voimme luottaa kansalaisten tukeen ja voimme vahventaa, vahvistaa siteitämme heihin ja valoistaa heitä sitä, mitä teemme Euroopassa myös kentällä. Meillä on vielä muutamia kuukausia aikaa hyvän työn tekemiseen. Olen erittäin kiitollinen teille näistä tiedoista, joita komissiosta ja neuvostolta saatiin. Komissiolle ensin Rova Hybner puhui elvytyssuunnitelmasta ja rahoitus, rahoituksesta ja niin edelleen, mutta hän puhui myös yksinkertaistamisesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pitäisi tehdä vielä lisää työtä yksiköiden välinen palvelu tulee puhumaan yksinkertaistamisesta, mutta toivon, että ennen vaaleja saadaan vielä lisäaikaiseksi. Tarvitaanko uutta lainsäädännöllistä sopeutusta kauden, ennen kauden loppua? Meillähän tämä olisi erittäin hyvä asia. Kyllä toki kannatamme tällaista ja voisimme tehdä lyhyessä ajassa useita sopeutuksia Kysymys komissiolle. Ehkä komissiolle pitäisi vielä antaa lisää aikaa niin, että komissio saisi tämän valmiiksi. Toinen asia, puhuitte tästä erityisestä tilanteesta, rahoituskriisistä ja siitä, millä tavalla me haluamme osallistua alue kehitysrahastojen kautta ja oman poliittisen toisen, toimemme kautta. Tämä on poikkeuksellinen tilanne, se edellyttää poikkeuksellisia toimia nämä eivät ole mitään jokapäiväisiä tavallisia juttuja päinvastoin, vaan todella on kysymys hyvin erikoislaatuisesta tilanteesta ja sen mukaan on toimittava, on toimittava nopeasti. Te olette sitä meiltä pyytäneet, olemme tämän pyynnön kuulleet. Nyt katsotaan, mitä on ehdotettu ja pohditaan asiaa perusteellisesti. Se on meidän roolimme parlamenttina. Meille kuuluu myös rooli yhteispäätösmenettelyssä, mutta pyrimme pitämään vauhtia yllä niin, että asiat saadaan hoidettua maalis-huhtikuussa hyvissä ajoin ennen vaaleja. Minulta on kysytty, että koska voidaan aloittaa nämä investoinnit ja muut. Tämä on erittäin tärkeä asia kansalaisille. Kansalaiset voivat sitä kautta huomata, että EU on heitä lähellä ja että uutta, uusia työpaikkoja luodaan. Komission jäsen puhui myös solidaarisuusrahastosta, mutta hän ei juurikaan syventänyt tätä asiaa. Haluaisin vielä palata siihen. Puhuimme tästä teidän kanssanne hiljattain parlamentissa. Mitä komission taholta voidaan odottaa tämän, tämän solidaarisuusrahaston osalta? Sitten Tsekin puheenjohtajavaltiolle aikataulussa on useita asioita, joista olimme jo aikaisemmin saaneet tiedon, siis maaseutupolitiikkaa, kaupunkipolitiikkaa, Leipzigin agenda ja niin edelleen. Nämä ovat toki tiedossa. Sitten alueellinen kohesiopolitiikka ja tulevaisuuden keskustelu, tähän ei pitäisi liittyä mitään väärinkäsityksiä. Euroopan parlamentille tämä on todella keskeistä. On nähtävä millaista sisällön sopeuttamista tarvitaan vuoden 2013 jälkeen. Haluaisin kysyä ministeriltä, millaisena hän näkee tilanteen tässä tilanteessa. Maaliskuussa 26. päivä asiasta pidetään kokous. Ehkä komissio voisi antaa pienen sysäyksen ennen vihreää kirjaa niin, että sitä saadaan vielä valkoinen kirja ja saisimme vaikutelman siitä, että todellakin jotakin tehdään. Haluaisin tästä vielä lisätietoja. Signora Grell. Edustaja Grell. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Minulla on oikeastaan kaksi kysymystä. On aivan totta, kriisiä ei voida suunnitella etukäteen. Sehän olisikin paha juttu, jos se olisi valmiiksi suunniteltu ja siksi pitääkin reagoida uudenlaisella tavalla ja komissiohan on sen tehnyt ja on hyvä, että neuvosto on päässyt kompromissiin. Me olemme keskustelleet tästä myös ryhmässämme ja olemme keskustelleet keskustelemme tästä vielä iltapäivällä valiokunnassa ja teemme parhaamme, jotta aikataulussa pysyttäisiin. Mutta minulla on yksi kysymys. Kuten kaikki tiedätte, kun päätimme 2004 asetuksista, keskustelimme voimakkaasti sosiaalisesta asumisesta ja teimme poikkeuksia poikkeuksen jäsenvaltioille ja nyt nämä, tämä poikkeus laajennetaan kaikkien 27 jäsenvaltioon. Tarkoittaako tämä, että tämä tulee aina jäämään tällaiseksi vai onko tämä vieläkin poikkeus, eh, joka johtuu talous- ja rahoituskriisistä, koska jos tämä halutaan haluttaisiin pitää ikuisesti yllä, niin se kyllä hiukan yllättäisi, koska meille ei sitten annettu mahdollisuutta keskustella kunnolla siitä, onko tämä järkevää vai pitäisikö tämä hyväksyä vain lyhyeksi ajaksi. Sitten vielä eräs kysymys. Noin 4 prosenttia määrärahoista voitaisiin käyttää näihin toimenpiteisiin. Nyt jäsenvaltiothan ovat suunnitelleet täysin eri lähtökohdista operatiivista ohjelmat ohjelmat ovat suunniteltu, määrärahat on jo budjetoitu, eikä uusia määrärahoja kai ole, jos olen oikeasti ymmärtänyt miten tämä nyt oikein sitten hoidetaan, koska eihän sitä ole mitään hyötyä, jos hyväksymme sen täällä parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa, mutta jos se sitten toteutetaan jäsenvaltiosta vain kahden, vasta kahden kolmen vuoden kuluttua, niin Eihän se toimi, miten olette ajatelleet yhdistää tämän operationaalisiin ohjelmiin. Ja sitten mm, vielä kysymys, jonka herra Junek otti esiin, nimittäin kohesiopolitiikan ensimmäinen prioriteetti millainen näkemys teillä on, mitä ensimmäisellä vuosipuoliskolla otetaan esiin ja kuinka pitkälti parlamentti voi osallistua siihen, jos sanotte, että huhtikuussa esittelette ensimmäiset asiat konferenssissa, niin se on hyvä puheenjohtajavaltiolle, mutta parlamentille se on vähän huono, koska me emme oikeastaan enää ole paikalla, koska minua nyt kiinnostaisi teidän aikataulunne. Onko meillä parlamenttina mahdollisuuksia vielä tällä kaudella osallistua tähän työhön. Kiitoksia. Signor Bopui, coordinador de... Seuraavaksi Bopui, ALDE-ryhmän koordinaattori. Madame la commissaire... Euh, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri, hyvä puheenjohtaja. Kolme kohtaa. Ensinnäkin komission jäsen puhuitte foorumista erittäin syrjäisiä alueita varten. Haluaisin, että korostettaisiin sitä, kuinka paljon rikkautta nämä alueet tuovat Euroopalle. Useinhan nämä alueet esitellään alueina, jotka tarvitsevat EU-rahaa, mutta koskaan ei muisteta, tai ainakaan riittävästi, ei korosteta sitä, kuinka rikas, rikkaita alueita nämä ovat biologisesti ja kuinka tärkeitä ne ovat myös jännitteellisinä aikoina. Olisi siis tärkeää, ettei erittäin syrjäisistä alueista puhuttaisi ainoastaan alueen, jotka tarvitsevat EU-tukea, vaan korostettaisiin sitä, kuinka paljon rikkautta ne tuovat Euroopalle. Sitten herra ministeri, puhuitte viime perjantainakin Tsekissä alueiden komitean puheenjohtajistossa ensi maaliskuun maaseutuhankkeesta. Tässä tilanteessa olisi tärkeää korostaa, että kyseessä ei ole mikään kiista kaupunkialueiden ja maaseutualueiden tai paikallistason ja kansallistason päättäjien välillä, vaan olisi korostettava sitä, kuinka tietyillä alueilla kansalaiset voisivat toimia näillä alueilla ja elää niillä ja toimia riippumatta siitä, ovatko ne kaupunki- vai maaseutualueita. Kyseessä ei ole siis, että esitettäisiin mitään kertomusta, jossa haettaisiin uusia suhteita päättäjä tosiaan välillä, vaan kuinka helpotettaisiin ihmisten elämää. Sitten olisi tärkeää puhua tästä elvytyssuunnitelmasta, niin kuin kollegat täällä ovat jo puhuneetkin. Haluaisin puhua myös kaupunkiliikkuvuudesta, johon se myös liittyy. EAKR ja ESR tullaan hakemaan ratkaisuja tähän. Viime maanantaina puhuin muiden kollegoiden kanssa siitä, että on harmi, että että komissio on lukkiuttanut toimintaohjelmaan koskien kaupunkisliikkumista. Tulevina viikkoina ja kuukausina haluamme kehittää muita aloja, mutta kuitenkin kaupunkiliikkuvuus on alue, johon, joka aiheuttaa esimerkiksi paljon saasteita. Nyt voisimme käyttää rahaa asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi, mutta kuitenkin kaupunkiliikkuvuuden suhteen ei tehdä yhtään mitään. Sitten toinen asia. Ennakkomaksut. Niistä puhuitte molemmat. Mikäli tässä on kyseessä, niin kuin vannistelle Roi sanoi, maksut työllisyyden edistämiseksi, niin tietenkin parlamentissa kannatamme tällaista, mutta jos taas on kyse valtioiden valtionvarain tilanteen parantamisesta, niin tätä emme tue elvytyssuunnitelmasta haluaisin vielä sanoa, että tällä hetkellä olemme menossa kohti sopimusta komission ja neuvoston. Välillähän on sopimuksen päästykin, mutta kaksi kollegaa, jotka täällä puhuivat, sanoivat teille, hyvä komission ja sen hyvä puheenjohtaja, että parlamentin vaatimukset ovat samoilla linjoilla teidän kanssamme, mutta olemme unohtaneet neljännen osapuolen, nimittäin jäsenvaltiot. Hyvä komission jäsen, sanoitte kuitenkin hetki sitten, että Jotkut jäsenvaltiot kuulemma aikovat käynnistää tämän, tämähän on hienoa, mutta parlamentissa haluaisimme, että mikäli hyväksymme tämän tekstin maaliskuussa, niin 27 ministeriä tai hallitusta sekä neuvostossa että komissiossa että parlamentissa voisivat vahvistaa, että, että tätä viedään eteenpäin ja se käynnistetään tai toteutetaan. Kyllähän meillä on esimerkkejä, jotka osoittavat, että eri maissa ei mitään kirjallista täytäntöönpanoa tulla tekemään. Nyt tulen ehdottamaan, että asetamme jäsenvaltiot yksittäin vastuunsa eteen niin, ettei ensi syksyllä ruveta syyttämään Brysseliä ja sitten niputetaan Brys- parlamentin komissio ja neuvosto vaan kyllä nyt on niin, että ne elvytyspaketin kohdalla kunkin on kannattava vastuunsa. Kiitoksia. Sitten vihreiden nimissä edustaja Kalempa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että en voinut kuulla äh, koko teidän puheenvuoroanne, herra ministeri ja hyvä komission jäsen. Äh, lentoni oli valitettavasti kovasti myöhässä, mutta minun kysymykseni ovat varsin samantyyppiset kuin edeltävien puhujien kysymykset. Hyvä komissio sen Hybner, sanoitte, että kassavirtaa pitää saada niin pian kuin mahdollista. Ja muistan, että ei sitä ole kovinkaan kauan, että me valittimme sitä, että että menot vuoden 2007-2013 tukikaudelle olivat vielä vuonna 2008 aivan liian alhaiset ja siksipä minä olen vähän epäileväinen sen suhteen, miten tätä nyt pitäisi toteuttaa. Edustaja Kreel juuri puhui operationaalista ohjelmista, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2008. Nyt niitä pitäisi oikeastaan vasta käynnistyä. Te sanoitte, että että te vierailitte viidellä alueella, jos sain oikeita tietoa, niin meillä on noin 260 aluetta Euroopassa ja siksipä minä kysynkin itseltäni, ovatko jäsenvaltio todellakin valmistautuneita tähän. Minä hiukan pelkään, että eh, taas eh, laatikosta odetaan joku eh, uusi tienrakennushanke. Näin minä ainakin Saksassa aina kuulen, että jos halutaan taistella taantumaa vastaan, niin päätetään rakentaa uusia teitä. Minä pelkään pahoin, että tällä tulee olemaan vain hyvin lyhyen tähtäimen vaikutukset, jotka sitten eivät ole hyödyllisiä, mitä tulee ilmastonsuojelutavoitteisiin, joten haluaisin tukea kollega Popyytä, koska äh, hän on, ne kommenttinsa menivät aikaan oikeaan suuntaan, mitä tulee tähän Urban Mobility-toiminta suunnitelmaan. Ja sitten haluaisin kysyä, onko komissio valmistautunut äh, operationaalisten hankkeiden uudelleen avaamiseen? Äh, ehkäpä minä olen väärässä, mutta ehkä teidän pitäisi uudelleen toteuttaa nämä uudet, tai vahvistaa nämä uudet hankkeet. Ja jos tämä pitää tehdä hyvin lyhyessä ajassa, niin minusta vähän vaikuttaa siltä, että sitä ei voida toteuttaa ainakaan nykyisellä henkilöstöllä. Seuraavaksi kierroksen viimeisenä sitoutumattomien nimissä edustaja Vovosikova. Paní komisařko, pane... Mm. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, miten joustavasti olette vastanneet nykytalouskriisiin. Arvostan myös niin neuvoston kuin komissionkin toimien joustavuutta. Ja olisin yhtä mieltä Rova Kreilin ja herra Nistelroin äh, kanssa äh, kysymällä tulevista toimista ja aikataulusta. Miltä teidän mielestänne kohesiopolitiikka näyttää vuoden 2013 jälkeen? Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron pääministeri Tsunekille. vteřinu mi se musí já se dohodnu s paní komisařkou na Kiitoksia. Ihan hetkinen vain keskustelun komission jäsenen kanssa. Mihin kysymyksiin minä vastaan ja mihin hän vastaa? Selvä. No niin. Yritänpä sitten vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka uskoakseni ainakin suoraan esitettiin neuvostolle ja jätän loput kysymykset sitten komission vastattaviksi. Herra Nistelrooy esitti uskoakseni ensimmäisen kysymyksen tässä. Hän halusi tietää, miltä uusi ohjelma tulee näyttämään ja mitä me tulemme tekemään työpaikkojen eteen, millä tavalla solidaarisuusrahaston kanssa toimintaa, miten vastataan yllättäviin tapahtumiin. No nämä olivat enemmän komissiolle kysymyksiä. Minulle tuli tämä valkoinen ja vihreä kirja territoriaalisesta kohesiosta. Kenties vastatessani, te, vastatessani tähän nimenomaiseen kysymykseen voin samalla antaa vastauksen muihin kysymyksiin, niin että voimme hyödyntää mahdollisimman hyvin tälle keskustelulle varattua aikaa. Aloittaisin vihreästä kirjasta. Vihreä kirja pitäisi saattaa loppuun, tai keskustelu siitä pitäisi saattaa loppuun tämän puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä, niin että vihreästä kirjasta voisi sitten tulla valkoinen kirja, joka esitettäisiin sitten teille. Pelkäänpä, että ei tule olemaan kuitenkaan mahdollista tämän parlamentin keskustella tästä valkoisesta kirjasta, koska tehän tiedätte, mitkä päivämäärät tässä ovat kyseessä nyt vihreän kirjan loppuun, käsittelyn loppuun saattamisessa. Te jo, ne teistä, jotka valitaan uudelleen Euroopan parlamenttiin, jotka ovat sitten uudella vaalikaudella mukana, tulevat luonnollisestikin olemaan mukana tässä toiminnassa. Vihreän kirjan aiheenhan on alueellinen yhteenkuuluvuus ja tästä tässä on kysymys. Me olemme ottaneet lähestymistapaamme kaksi eri asiaa. Jotkut puoltavat enemmän maantieteellistä lähestymistapaa, mutta kysymys kuuluu, pitäisikö tämän olla ainut tärkeä lähestymistapa tässä. Itse olen sitä mieltä ja mm, neuvoston muiden ministerien kanssa keskustellessa, niin minusta tuntui siltä, että me emme voi ajaa takaa pelkästään maantieteellistä lähestymistapaa, vaan monet muutkin politiikan alat täytyy tähän ottaa mukaan. Joten tietysti me tulemme ottamaan maantieteelliset äh, erityispiirteet äh, eri alueilta – ja tähän liittyy myös kysymys äärialueista. No tietysti kaikki nämä maantieteelliset aspektit täytyy olla mukana kaikessa ajattelussamme. Jos ottaisimme huomioon pelkästään maantieteen määritellessämme näitä alueellisia yksikköjä, niin jopa tämä olisi eroaisi eri alueiden välillä meillä on äärialueet, joilla on hyvin erilaisia tarpeet kuin esimerkiksi alppialueilla. Joten keskustelu tästä vihreästä kirjasta on todella avattu. Me olemme saaneet paljon palautetta, paljon keskustelun panoksia. Me haluaisimme, että tämä keskustelu johtaisi sellaiseen yhteisymmärryksen, joka heijastaisi niin maantiedettä, siis haluaisin korostaa, että emme halua jättää maantiedettä missään tapauksessa syrjään, mutta että tämä heijastaisi niin maantiedettä kuin muitakin lähestymistapoja, joita me kenties me oli kysymys sitten ö, politiikasta, jonka pitäisi olla samantyyppistä kaikilla alueilla. Ajatellaan vaikka työllisyyttä ja koulutusta. Joten vielä kerran totesin, että tämä on edelleen avoin kysymys ja komission jäsen ja minä itse olemme varsin kunnianhimoisia tämän asian suhteen ja me haluamme, että vihreän kirjan keskustelu saadaan käytyä loppuun pohjoituskautemme loppuun mennessä niissä aikarajoissa, jotka tuossa jo aikaisemmin esitin. Kysyitte myöskin, vaikka luulen, että tämä suunnattiin enemmän komission jäsenelle, mutta kysyttiin, että tämän ohjelman loppuessa, aloitammeko uuden vai muutetaanko vanhaa? No olen varma siitä, että komission jäsen tulee vastaamaan tähän. Oman mielipiteeni on se, että jos ymmärsin oikein, niin puhuitte uudesta ohjelmasta, joka alkaisi 2013. Jos tätä tarkoitettiin, niin silloin sopimus tästä täysin uudesta ohjelmasta ei olisi mahdollista, jos ensin ei ole pohdittu ensimmäisen ohjelmakauden tuloksia. Me mainitsemme myös äh, herra Anorin äh, komitean Alun perin tarkoituksena oli, että siihen kuuluisi joidenkin jäsenvaltioiden edustajia, mutta nyt näyttäisi siltä, että tässä työryhmässä tulee olemaan edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. Ja minusta on aivan ilmiselvää, että tämä työryhmä tai komissio tulee arvioimaan käynnissä olevia ohjelmia ja ideaalitapauksessa työ olisi saatettu loppuun Tsekin puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä. Tämän työryhmän täytyy kenties hieman muuttaa asenteen, asenteita ohjelmien täytäntöönpanon osalta. Siis toisin sanottuna ohjelmien täytäntöönpanoa täytyy yksinkertaistaa. Jos tämä työ osoittautuu hyödylliseksi, niin lopputuloksena voi olla silloin uuden ohjelmointikauden perustaminen. Kenties silloin äh, siirryttäisiin kohti tätä alueellista yhteenkuuluvuutta, jonka mainitsitte. Ja silloin me voisimme löytää tasapainoisen lähestymistavan, jonka avulla voidaan tukea eri alueita. Niin puheenjohtaja, meidän pitää varmaan sopia siitä, millä tavalla me etenemme tässä. Vastaammeko yhteen parlamentin jäsenen kysymyksen kerrallaan vai käynkö nyt kaikki kysymykset läpi tässä? Te halusitte puhua solidarisuusrahastosta. Komission jäsen voi vastata siihen. Yes, sorry, I'm sorry. I, uh, I would like to, to go through all your questions. Niin, haluaisin käydä läpi kaikki nämä kysymykset ja vastata niihin, joihin mielestäni pystyn vastaamaan. Herra Nisteroi teidän panoksenne tämän päiväiseen keskusteluun oli viittaus siihen Euroopan parlamentin kampanjaan tavataan kansalaisia ja haluaisin kertoa teille, että me komissiossa olemme ryhtyneet työskentelemään tämän komission perinnön parissa. Luomme materiaalia asiakirjoja, jotka esittävät tätä politiikkaa ja sitä, mitä on tehty, mitä tulee kansalaisten tarpeisiin viime vuosina. Ja tämän komission kaudella valmistelemme myös asiakirjoja yksittäisille jäsenvaltioille, jotka antavat sitten myös kansanedustajille tietoa, niille, jotka haluavat tätä tietoa käyttää Eli voimme antaa teille tätä yksityiskohtaista tietoa. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, että meidän on tehtävä nyt suurempi ponnistus ja siksi tämä yksinkertaistamastyöryhmä toimii ja yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa voimme esitellä teille tulokset teidän aikataulunne mukaan ja toiveenne mukaisesti, koska neuvostolle. Me esittelemme tämän työryhmän tasolla toukokuun lopussa, mutta voimme jo aikaisemmin kertoa, mihin suuntaan olemme menossa. Me tulee solidaarisuusrahastoon, työskentelemme tiedonannon parassa, jossa käsitellään sitä, miten tätä asetusta voitaisiin muuttaa. Tätä ehkä maaliskuun lopussa komission täytyy hyväksyä tämä tiedonanto. Edustaja Krell puhui sosiaalisesta asumisesta ja energiatehokkuudesta. Haluaisin korostaa sitä, että tämä muutos ERDEV-asetukseen ei, siinä ei ole kyse pelkästään asumisesta, vaan energiatehokkuudesta. koska asunnot ovat suurin päästölähde ja eh, energian kuluttaja. Tällä tavalla yritetään parantaa energiatehokkuutta ja eh, saavuttaa ilmastonmuutostavoitteet ja lisätä energian huoltovarmuutta. Ja tämä neuvoston muuttama, joulukuussa muuttama asetus eh, sen mukaisesti tässä ei ole kyse sosiaalista asumista, vaan se on kaikille 27 jäsenvaltioille tähän neljään prosenttiin asti ja tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta ja käyttää uusiutuvia energiamuotoja asunnoissa. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, millaista asumista he haluavat tukea näillä uusilla mahdollisuuksilla. Uutsia määrärahoja ei ole tälle, tätä, tälle annettu. Me toimimme olemassa olevien puitteiden sisällä. Me tässä vain muutamme menoprofiilia. Yleensä tällaiset hankkeet lähtevät hyvin hitaasti käyntiin. On mahdotonta käynnistää tämä politiikka aivan ja ottaa määrät käyttöön aivan ensimmäistä päivästä lähtien, koska tässä pitää olla tilintarkastusstrategiaa ja komission täytyy hyväksyä nämä hankkeet, joten tämä vie aikaa. Se, mitä me tässä nyt tarjoamme, on se, että osat määrärahoista, jotka yleensä käytettäisiin asteittain ohjelmakauden toisella puoliskolla, että niitä siirrettäisiin ennakkomaksujen kautta tälle vuodelle ja tällä tavoin myös nopeutettaisiin kulutusta vähentämällä tai määrärahojen käyttöä vähentämällä hallinnollista taakkaa ja vähentämällä kaikkia sääntöjä, jotta PK-yritykset voivat hyödyntää näitä projekteja. Hallinnoin taakka on niille pienempi ja ne voivat saada määrärahat käyttöönsä nopeammin. Tämä on filosofia tässä taustalla. Ja tulee näiden hankkeiden käynnistämiseen strukturovali do těch odpovědí, tak... Eh, Pyydän anteeksi, kun en jäsennellyt paremmin omia vastauksiani aikaisemmin. Mm, meidän on palattua vielä tähän asiaan, erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät asumiseen jo aikaisemmin eh, Sitä keskusteltiin jo aikaisemmin, aikaisemmin 2 prosenttia, nyt 4 prosenttia. Kyseessä on siis 2 plus 4 prosenttia. Nyky tilanne on seuraava. Ohjelmissa on nyt 2 prosenttia, joka voidaan myöntää asumista varten, mutta tämä ei liity tähän 4 prosentin rakenteeseen, josta puhumme nyt. Tämä liittyy ehdotukseen, josta aikaisemmin puhuin. Tämä vain selityksenä. Sitten haluaisin sanoa, että tämä 4 prosenttia – ne on löydettävä määrärahoista, joita jäsenvaltiot ovat määränneet kaudelle 2007-2013, ja tämä pitää kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä oli se sopimus. Kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää näitä rahastoja. Aikaisemmin vihreiden edustaja tuolla kysyi, onko tämä pysyvä toimi. Ensinnäkin on muistettava, että hyväksymme näitä toimia nyt energiakriisissä. Tehän tiedätte, että asuntojen lämmittämiseksi jäsenvaltioissa on nostettu tätä prosenttimääriä 15 prosentilla on energiamäärä lisääntynyt rakenteesta riippuen, mutta todella energiasäästöjä voitaisiin saavuttaa. Tämä on todella keskeinen asia. Olemme siis vakuuttuneita siitä, että kun nykytilanteessa tämä päätös tehdään, niin siitä voivat kaikki hyötyä. Ei tarvitse perustaa uusia sähkölaitoksia ja lisäksi voimme vähentää kansalaisten kuluja. Erityisesti tällä neljän prosentin toimella mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat mm, vahvistaa erilaisia ohjelmia tälle kaudelle ja voivat päättää, mitkä ovat vähemmän hyödyllisiä ohjelmia ja todella valita ne, sen, mikä parhaiten niille sopii näin halusin vielä täydentää komission jäsenen vastausta. Todella tämä paketti, jolla on tarkoitus parantaa asumistilannetta, tämä 2 prosenttia edelleen pysyy. Se liittyy uusiin jäsenvaltioihin. Se säilyy. Ja sitä lisätään vielä tällä neljällä prosentilla, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Näin varmaankin olemme nyt vastanneet asumis kysymyksiin. Eh, hyvä, kiitoksia. Minulla on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyydän hyvin lyhyitä ja täsmällisiä puheenvuoroja niin, että kaikki ehtevät puhumaan. Pyydän konkreettisia kysymyksiä. Edustaja Gesina. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Itse asiassa minun vastaukseni Kysymykseeni tuli jo osittain vastaus komission jäseltä ja osittain varapääministeriltä, koska minä halusin kysyä teiltä. Halusin kysyä, mitä aiotte tehdä energiasä, energiasäästämiseksi rakennusten uusimisen kautta. Kiitoksia selvästä Tsekin puheenjohtajuuskauden prioriteettien esittelystä. Kiitoksia sitten edustaja Steeler. Kiitoksia äh, puheenjohtaja ja kiitoksia myös varapääministeri ja komission jäsen. Äh, kun puhumme talouskriisistä, niin tällä hetkellä ihmiset menettävät työpaikkoja. Meidän täytyy auttaa ihmisiä pääsemään takaisin työelämään. Tämä on rakennerahoistajien pää, äh, tehtävä puhuitte energiatehokkuudesta, ja energia, mutta energiatehokkuuden kautta voimme lyödä myös työpaikkoja. Haluaisin kuulla enemmän siitä, mitä luulette, että vihreän talouden mahdollisuus on. Obama on Amerikassa puhunut vihreästä taloudesta ja sen tuo, luomista työpaikoista. Tämä on todellinen vahvuus, joka meillä on ja haluaisin kuulla lisää siitä. Mainitsitte sosiaalisen asumisen ja siitä ei ole määritelmää. Minusta on häpeällistä, että Euroopan unionissa meillä ei ole energiaköyhyydelle ja polttoaineköyhyydelle määritelmää. Ja tämä on kysymys, jota meidän täytyy todellakin käsitellä käsitellä. Sitten yksinkertaistamisesta ja vastuullisuudesta meidän täytyy tai te olette menossa aivan oikeaan suuntaan yksinkertaistamisen suhteen, mutta meidän täytyy myös varmistaa, että veronmaksajan rahat käytetään oikein. Eh, muchas gracias eh, tanto a Kiitoksia niin varapääministerille kuin komission edustajallekin siitä, että tulitte tänne valiokuntaan ja viette sitten kerrot meille täällä valiokunnassa niin kohesiopolitiikan tulevaisuudessa kuin talouden elvytyssuunnitelmastakin ja siitä, millä tavalla voidaan antaa panos aluepolitiikalle tässä. puutteen takia en nyt tule tässä tekemään huomiota, vaan kysymyksen, joka on jo komissiolle ja neuvostollekin toimitettu. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla olisi pitämättä olla aktiivisempi rooli. Ja tässä mielessä olemme tietoisia siitä, että tämänhetkisessä tilanteessa prosessissa tarvitaan todella nopeutta ja vikkelyyttä, mutta olemme sitä mieltä, että jos prosessissa halutaan päästä lopulliseen sopimukseen, niin Euroopan parlamentilla olisi voinut olla tässä aktiivisempi rooli kuin mikä sillä nyt on suunniteltu. Joten toivon ja korostan vielä sitä, että tulevaisuudessa ja kun ajatellaan tätä työryhmää, joka nyt on olemassa ja kun halutaan yksinkertaistaa asetuksia, niin toivon, että Euroopan parlamentilla ja aluekehitysvaliokunnalla voi olla tärkeämpi rooli kuin mikä sillä tai niillä tähän mennessä on ollut. Me olemme kaikki tietoisia näiden aloitteiden merkityksestä ja olemme sitä mieltä, että näinä aikoina nyt Euroopan parlamentti ei voi olla mikään toimia estävä kivi tiellä. Mitä tulee sitten sitten kohesiopolitiikan tulevaisuuteen ja vihreään kirjaan, niin Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta työstää tätä aihetta. Meillä on herra Van Nistelrooyn mietintö ja se on saanut jo paljon vastakaikua, koska kollegat ovat esittäneet siihen yli 200 tarki- tarkistusta, joten tämä korostaa sitä merkitystä, jonka me kaikki annamme tälle vihreälle kirjalle. Pyydämme, että niin komissio kuin neuvostokin täyttäisivät tähän asiaan liittyvät odotukset. Nythän on avattu tämä kuulemisaika, mutta mielestäni olisi merkittävää, että kun tämä kuulemisaika on sitten päättynyt ja on kuultu kaikkia niitä toimijoita, jotka toimivat kohesiopolitiikassa, ajatellaan nyt Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita, alueita, kansalaisyhteiskuntaa, kun kaikkia on kuultu, niin toivomme, että todellakin pystyttäisiin näkemään, mikä, mitkä ajatukset tässä ovat takana ja millaisia käsitteitä meillä on alueellisesta kohesiosta. Meidän täytyy antaa tälle käsitteelle todella sisältöä ja täytyy olla todellakin selvillä siitä, tietoisia siitä, että koheesio käsite kehittyy. Meillä on ongelmia alueiden sisäisen kohesion osalta usein eroavaisuudet alueiden välillä ovat ilmiselviä ja meidän täytyy pystyä myös sopeuttamaan rahoitusvälineitä, joita tällä hetkellä on käytössä niin, että voidaan yhä vain pienentää alueiden välisiä eroavaisuuksia. Edustaja Rangoso ja sitten Angela Kassi ja tähän päätämmekin kierroksen. Igyekszem röviden összefoglalni a mondandómat. Először is ezt Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin hyödyntää mahdollisuutta kiittää sekä neuvostoa että komissiota eh, siitä, että ne ovat kehittäneet näitä nopeita ja hyviä ratkaisuja. Uskon, että Euroopan kansalaiset ja äänestäjät odottavat meidän toimivan, eh, kuten olemme toimineet samantyyppisissä tilanteissa. Mutta minulla on kuitenkin muutamia kysymyksiä ja haluaisin mainita ne. Ensinnäkin on sanottu, että ensimmäinen tavoitteemme on antaa pääomaruiske Euroopan taloudelle ja tehokkaat investoinnit voivat ovat tapa tehdä se, täyttää esimerkiksi aluekehitysmäärärahoja asuntohankkeisiin ja kohesiomäärärahoja on käytetty samantyyppisten hankkeiden rahoittamiseen. Jos me nyt käytämme aluekehitysrahastoa samaan tavoitteeseen, meidän täytyy uudelleen ohjelmoida olemassa olevat hankkeet tässä menee kuusi kuukautta. Kuinka voimme olla varmoja, että määrärahat menevät paikan päälle riittävän nopeasti? Ja sitten monta kertaa on mainittu se, että asuntorakentamistyyppiset toimet, ne pitäisi nähdä erityisesti Euroopan köyhemmillä alueilla. Niiden pitäisi saada tukea sitä varten, jotta getot ja slummit eivät, kettuja slummeja ei syntyisi ja minun maani tarvitsisi tällaista tukea. Ja haluaisin kysyä, että miten tämä voitaisiin lisätä olemassa olemaan hankelistaan. Ja kolmanneksi Euroopan sosiaalirahastosta tyypillisesti rahoitetaan ainoastaan aktiivisia työllistämishankkeita. Kuitenkin tällä hetkellä kymmenet tuhannet ihmiset menettävät työpaikkansa ja päätyvät kadulle, joten jotain väliaikaisia passiivisiakin toimenpiteitä pitäisi rahoittaa. Neuvoston viime kokouksessa mainittaan, ei palkkatyyppiset määrärahat, e, e, kulut, joita pitäisi leikata. E, miksi tämä jätettiin sitten ehdotusten ulkopuolelle, jos se oli kerran neuvoston johtopäätöksessä, voisimme lisätä tämän sinne vielä. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää herra Junekia ja komission jäsentä tästä alustuksesta. Toivotan teille onnea puheenjohtajakaudellenne. Minä olen esittelijä aiheessa, jolla muutetaan asetusta 1080. Olemme keskustelleet ohjelmasta, joka on tavoitteenamme neuvoston ja komission tavoitteena on muuttaa nämä kaksi asetusta. Mielestäni se on erittäin myönteistä. On tietenkin eh, ne tulevat ottamaan huomioon tämän erityislaatuisen kriisin, jonka keskellä olemme. Haluaisin esittää kysymyksen. Olen ottanut selvää eh, siitä, missä määrin asetus, asetus, asetus 1080-2006 on otettu huomioon ja e, olen havainnut, että uusissa jäsenvaltioissa e, se on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vain yhdessä prosentissa. Kahdessa kuukaudessa olemme, voimme muuttaa nämä asetukset. Mitä sitten tapahtuu? Minkälaista täytäntöönpano-ohjelmaa olette ajatelleet? Kuinka aiotte vakuuttaa jäsenvaltiot niin, että ne mahdollisimman pian täytäntöön panisivat näitä toimia, koska me emme tietenkään halua hukata enempää aikaa, vaan haluamme, että varat suunnataan niitä tarvitseville mahdollisimman pian. Haluaisin tietää myös, kuinka komissio tulee kertomaan näiden asetusten asianmukaista täytäntöönpanosta. Kiitoksia. Tak. Ja skusin velmi rihle odpovědět. Kiitoksia. Yritän vastata hyvin nopeasti kysymyksiin, jotka kenties jäivät vaille vastausta ensimmäiseltä kierrokselta. Luulenpa, että unohdin vastata kysymykseen suhteista kaupunkien ja maaseudun välillä. Meidän mielestämme monissa jäsenvaltioissa suhdeluku kaupunkien ja maaseudun välillä on 95 viiteen, joissakin tapauksissa 70, 75 suhde 25. Selvästikin on etujemme mukaista varmistaa se, että kansalaisemme voivat jatkaa asumistaan siellä, missä he nyt asuvat. Ottaen huomioon, että heidän elän, elintasostaan ja asumistasostaan voidaan pitää kiinni niin, että he ovat motivoituneita pysymään siellä, missä he ovat nyt, eikä heillä ole kannustimia muuttaa muualle. Tässä ei ole kysymys pelkästään rahasta, vaan elämän tyylin valinnoista. Jos joku asuu kaupungissa ja häneltä kestää 20 minuuttia kävellä sairaalaan tai lääkäriasemalle, Tämä täytyy tapahtua samassa olosuhteissa kuin joku ihminen, joka asuu 100 kilometrin päässä kaupungissa. Mutta kun puhutaan perustarpeista, niin nämä täytyy kattaa, asuu sitten ihminen missä asuu. Me haluamme, että suhde kaupunkien ja maaseudun välillä on tasapainossa, ainakin siinä määrin, että enää ei nähdä tätä maalta pakoa kaupunkiin. Joissakin jäsenvaltiossa tässä on oltu menestyksekkäitä. Toisissa maissa taas on äh, satelliittiyhteisöjä suurten kaupunkien ympärillä. Ja kaupungit itse asiassa menettävät asukkaitaan, asukkaita, jotka muuttuvat, sat, muuttavat satelliittialueille, lähelle kaupunkeja, mutta yhä maaseudulle. Tätä me haluamme. Me haluamme, että ihmisillä on hyvä elämä, asuivat he missä asuvatkin. Millä tavalla me sitten vaadimme jäsenvaltiota vastuuseen, jos jäsenvaltiot eivät pane ohjelmia täytäntöön ja eivät käytä näitä varoja, joita niille annetaan? Jäsenvaltion vastuullistaminen siitä, että se ei halua tai kieltäytyy vastaanottamasta varoja, joilla kansalaiset voisivat parantaa asuinrakennuksia tekemällä niistä energiatehokkaampia. No, on todella vaikea pitää jäsenvaltiota tässä vastuullisena. Me uskomme yksinkertaisesti siihen, että meidän tarjouksemme on niin antelias, että eihän sitä voi ohittaa tarjottaa. Me uskomme siihen, että jäsenvaltiot tarttuvat tähän tarjoukseen. Tämä lähestymistapa syntyi vuoropuhelusta ja tällä vastaan myös vihreiden ryhmän edustajalle. Tämä on vain yksi näistä toimintavälineistä. Kenties yksi tulevaisuuden välineistä, joka meillä on käytössämme vuoden 2013 jälkeen. Me olemme saaneet kokemusta ja sen pohjalta kenties voidaan sanoa, että ehkä energian säästämistä pidetään parempana. Tällä hetkellä me keskitymme rakennusten eristyksiin, mutta tällä hetkellä me myös tuemme aurinkopaneeleja ja niin edelleen. Ja kaikki tämä voidaan panna täytäntöön tällä neljällä prosentilla. Minä uskon vakaasti siihen, että Euroopan täytyy jatkaa energian säästöjärjestelmien tiellä ja sen täytyy parantaa ponnistelujansa tämän asian osalta. Olen täällä kuullut kritiikkiä siitä, että Eurooppa ei pysty määrittelemään sosiaalista asumista. En usko, että Euroopan parlamentissa – on yhtäkään jäsentä, joka ei olisi ikinä keskustellut uransa aikana parlamentissa tästä asiasta, joten kaikki mä kirjoittaisimme ylös omat määritelmämme sosiaalisesta asumisesta, niin enpä usko, että nämä määritelmät olisivat mitenkään yhteneväisiä. Miksi näin? Minä uskon, että näin on sen vuoksi, että eri alueilla on erilaisia tasoja. Tämän vuoksi me olemme alueiden Eurooppa eri alueilla on erilaisia keskivertotuloja, erilainen prosenttiosuus käytettävissä olevista tuloista kuluu kansalaisilta asumiseen. Ja kaikki nämä tekijät tulevat vaikuttamaan sosiaalisen asumisen määritelmään. Ja tämän vuoksi minun mielestämme me emme voi ole voineet päästä tästä yhteisymmärrykseen ja me emme varmaankaan ole epäröineet ponnisteluissamme yrittää löytää tällaista määritelmää. Me haluamme vain saada sellaisen sopimuksen, joka olisi kestävä ja kannattava. Ja minä uskon, että Euroopan unionin tulevaisuudessa, kun meillä on 27 jäsenvaltioita ja useita erilaisia alueita – minä toivon, että se kehitys tulee olemaan tasapainoisempaa tulevaisuudessa. Ja kun eri alueiden väliset tasot ovat enemmän tasapainossa, niin silloin me kenties voimme päästä tällaiseen sosiaalisen asumisen määritelmään. Haluaisin kiittää Rova Peresiä hänen valkoisesta kirjasta esittämästä kysymyksestä. Komission jäsenellä oli tässä paljon työtä tämän asian osalta ja haluaisin todella kiittää häntä tehdystä työstä. Tässä tarvittiin itse asiassa todella paljon rohkeutta, kun ainakin yritettiin määritellä niitä haasteita, joita edessä on, ja yritettiin heijastella niitä tässä valkoisessa kirjassa. Me tulemme näkemään komission ponnistelujen tulokset parin kolmen kuukauden päästä, kun me keskustelemme vihreästä kirjasta ja yritämme saada aikaiseksi yhteisymmärrystä asiasta. Haluaisin vastata myös äh, edustaja Voposikovan esittämään kysymykseen politiikan, tämän politiikan kehu, kehityksestä vuoden 2013 jälkeen. Minä uskon vahvasti siihen, että tämä politiikka tulee kehittymään eri tavalla kuin mitä olisimme ajatelleet puoli vuotta sitten. Tämän päivän haasteet ovat niin valtaisia. Ja ajatellaan energiaa, riippumattomuutta ja tarve on niin akuutti, että ei ole mitään mahdollisuutta sille, että nämä kysymykset eivät vaikuttaisi tavoiteltavaan politiikkaan. Kaikkeen tähän liittyy uusia haasteita, jotka tulivat uuden vuoden vaihtumisen myötä. Ja aina kun keskustelen kollegojen kanssa, niin ymmärrän, että itse asiassa ajattelutavat tässä muuttumat. Ja me ponnistelemme tietysti kovasti saadaksemme alueellemme tasapainoisempaa kehitystä, mutta ymmärrämme myös, että tämän politiikan tarkoituksena täytyy olla myös Euroopan riippumattomuus. Ja tämä voidaan toteuttaa myös energiasäästön kautta. Sitten unkarilaisen parlamentin jäsenen kysymys. No, vastaukseni ei ilahduta teitä. Kysytte, että voitaisiinko rahastoa käyttää myös epäsuoriin maksuihin. No kun tämä kysymys tuli esille, niin tässä oli perustavanlaatuinen erimielisyys ja Unkari jäi tässä nyt varsin yksin ja olisi epäreilua nyt antaa teille mitään toivoa siitä, että lähitulevaisuudessa asiat mitenkään muuttuisivat. Syynä on se, että Euroopan unionissa on vain rajallinen määrä varoja tarjottavana. Ja tämän vuoksi tämä 4 prosenttia, tai ajatellaan edes näitä etumaksuja, 2,5 prosenttia vanhoille jäsenvaltioille ja vielä lisää 2 prosenttia uusille jäsenvaltioille, kaikki tämä on nykyisten allokaatioiden kustannuksella. Käytettävissä oleva talousarvio ei ole mitenkään muuttumassa. No, tässä varmaan kaikki. Kenties unohdin muutaman asian Äh, mainita, mutta komission jäsen vielä varmaan täydentää. Haluaisin yhden asian selkeyttää, nimittäin tämä määrärahojen käyttöaste tässä vaiheessa rahoitusnäkymiä. Me äh, yleensä käyttöastetta mittaamme hyvin primitiivisellä mittaustavalla, nimittäin väliaikaismaksu, joka perustuu äh, takaisinmaksuun. Eli on normaalia, että tämä väliajan maksu lopputulos saadaan vasta kun tilanne on arvioitu ja siihen menee vielä aikaa, joten tämä on hankalaa tällaisessa politiikassa, joka perustuu kor- takaisinmaksuun ja jossa on kyse ennakkomaksuista. 2000 2007, 2008 ja 2009 EU 15 kohdalla tulemme pääsemään 7,5 prosenttiin, 9,5 prosenttiin uusissa jäsenvaltioissa, yhteensä noin 13 miljardia euroa, joten haasteena on tehdä kaikki se, mistä Jean-Marie Bopykin puhui, että nämä ennakkomaksut eivät pysy meillä, vaan todella menevät edunsaajille ja todella luovat uusia investointeja. Tämä perustuu jäsen, riippuu jäsenvaltioista, koska se perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja meillä ei ole siis mitään mahdollisuuksia pakottaa jäsenvaltioita mihinkään, mutta me keskustelemme siitä, että voisimme ennakkomaksuja käyttää tavalla, joka loisi uusia investointeja ja joka jolla ne menisivät suoraan lopulliselle edunsaajalle. Ja edustaja Garcia Peresin kanssa olen samaa mieltä siitä, että kun olemme yrittäneet tässä vastata mahdollisimman nopeasti tähän kriisiin, niin hyväksyimme komissiossa todella nopeasti tämän asetuksen, mutta heti sen jälkeen kyllä esittelimme sen teille, mutta olen aivan samaa mieltä kanssanne, että yhteistyö voisi olla hyödyllistä, mitä tulee yksinkertaistamiseen ja voisi tuoda parempia tuloksia. Työneuvostosta joulukuussa johti Koreperin tasolla tähän epämuodolliseen asetuksen hyväksymiseen ennen joulua ja neuvosto äänesti sen puolesta, että tätä yleisasetusta muutettaisiin ja nyt me voimme panna hyväksyntämenettelyyn, koska tämä oli parlamentille ennakkoehto. Tämä tarkoittaa, että neuvostokin etenee hyvin nopeasti ja toivon siksi, että jos teemme hyvää yhteistyötä toimielinten välillä, voimme saada tämän asetuksen hyväksyttyä. Ja seuraava asia, jonka haluaisin mainita, on tämä vihreän talouden potentiaali. Se on erittäin tärkeä kysymys, koska tähän asti olemme puhuneet ilmastonmuutoksesta ja siitä, että meidän täytyy ehkäistä sitä, mutta liian vähän puhuemme mahdollisuuksista, jotka syntyvät sitä kautta, että teemme talouksistamme vihreämpää. Ja kun päätimme, että annamme 9 miljardia euroa kolme vuotta sitten ja energiatehokkuudelle ja uusiutuville energiamuodoille, niin silloin jo aloitimme tähän mahdollisuuteen panostamisen ja meillä tulee olemaan Pohjois-Ruotsissa konferenssi siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy tästä vihreästä taloudesta, joten toivottavasti me pääsemme pian tähän vaiheeseen, jossa pohdimme ilmastonmuutoksen mahdollisuuksia. Äh, yksinkertaistaminen taas ei tarkoita sitä, että ei kunnioitettaisi budjettisääntöjä tai heikennettäisiin valvontaa. Näin ei ole, se ei ole tavoitekaan. Tietenkin yksinkertaistaminen vähentää äh, virheiden mahdollisuuksia, koska hyvin usein hyvin monimutkaiset prosessit johtavat siihen, että tehdään virheitä, kun sääntöjä on vaikea soveltaa, joten tämä kyllä voi johtaa ähm, virhemäärän vähentymiseen, mutta tietenkin kunnioitamme aivan samalla tavoin budjettisääntöjä. Sitten unkarilaisen edustajan kommentteihin yksi yleinen kommentti. Me nyt tässä puhumme asetuksesta neuvostoparlamentti ja sitten meillä on tietenkin myös komission asetus, jonka muuttaminen alkaa heti, kun tämä asetus on muutettu. Ja näiden muutosten pohjalta näemme, mitä muutamme myös komission asetuksesta, mutta katsomme tietenkin, mitä uusia mahdollisuuksia eh, meillä on yksinkertaista ja helpottaa entisestään näitä sääntöjä. Ja tiedän, että siellä on kysymyksiä, jotka ovat unkarilaisten kollegojen sydäntä lähellä. Mitä tulee rahoitukseen, se mikä koskettaa jäsenvaltioita ja kollegoita, jotka ovat vastuussa se, että siirrymme ei-palkkaan perustuviin kustannuksiin, olisi täydenlainen uusi nä- lähestymistapa. En tiedä, voimmeko siihen mennä. Sen voi ottaa esille, mutta nyt on kyse kuitenkin enemmän siitä, että toimitaan nopeasti ja nopeutetaan määrärahojen käyttöä, eikä niinkään muuteta koko filosofiaa tässä takana. Ja tulee ohjelmointiin tietenkin olemme valmiit avaamaan ohjelmat uudelleen, koska on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät korostaneet riittävästi joitakin kysymyksiä, jotka ovat nyt todella tärkeitä kriisiaikoina. Ja siksi äh, sanomme, että kyllä me olemme valmiita siihen, aiomme tehdä sen mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin aiomme olla hyvin varovaisia sen suhteen, ettemme äh, täysin muuta äh, sitä suuntaa, mihin olemme menossa, nimittäin kohti vihreää eurooppalaista kilpailukykyistä taloutta emme halua vähentää tätä tavoitetta, vaan haluamme katsoa, miten voimme parantaa ohjelmia niin, että niillä olisi enemmän vaikutusta pk-yrityksiin. Olemme valmiita keskustelemaan jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa. Mainitsin nämä viisi aluetta, joissa vierailin viimeisen kymmenen päivän aikana, koska sen tein tänä vuonna, mutta Kokonaisuudessaan olen käsitellyt 240 aluetta 271. En sano, että kaikki alueet kannattavat tätä, mutta e, emme voi sanoa, että tämä on päätetty, koska sitä ei ole vielä päätetty, mutta voimme osoittaa suunnan, minne e, niiden pitäisi mennä. Ja kuten ministeri sanoi, tärkeä haaste on se, että meidän on saatava jäsenvaltiot hyödyntämään nämä mahdollisuudet, jotka me olemme luoneet. Ja tästä olisi myös hyötyä, jos pyytä, voisimme pyytää teitä olemaan aktiivisia omissa jäsenvaltioissa varmistaaksemme, että näin toimitaan. Me aiomme ohjelmoinnin hoitaa niin pian kuin mahdollista mutta monissa maissa tällaiset operatoimiset pohjelmat ovat strategisia, ne eivät ole yksityiskohtaisia, joten pystymme pysymään näissä olemassa, näiden olemassa olevien operationaalisten hankkeiden puitteissa. Muutamat hankkeet ovat pyytäneet esimerkiksi pidennystä, jotta ne voivat käyttää täysin tätä potentiaalia, joten me tulemme saamaan saamaan hyötyä vielä vuoden 2006 ohjelmakauden täydestä täytäntöönpanosta. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Ylitimme suunnitellun ajan, mutta kyllä se varmasti kannatti. Haluaisin kiittää, kiittää molempia kutsuvieraita tästä keskustelusta ja tämän esitys yhdistän kohdan päätän seuraavalla tavalla – ryhdymme nyt keskustelemaan ensimmäistä kertaa mietinnöstä, jotka koskevat eh, varanhoitosäännösten muutoksia ja työllisyysvaliokunnan lausuntoa, joka koskee sosiaalirahaston asetuksen muuttamista. Mikäli koordinaattorit tänä iltapäivänä niin sopivat ja sen jälkeen valiokunta niin päättää, niin tarkoituksena on, että valiokuntamme äänestäisi ylimääräisessä kokouksessa näistä asioista 9. maaliskuuta. Ja näin voimme vastata neuvoston ja komission pyyntöihin aikataulun suhteen. Suuret kiitokset teille läsnäolostanne. liebe kolleginnen liebe kollegen wir sind in der zeit fortgeschritten und möchten im Hyvät kollegat, mm, olemme hiukan myöhässä aikataulusta ja haluamme nyt jatkaa. Menemme esityslistan kohtaan viisi. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto, varainhoitosäännökset. Säännökset. Ja esittelijä tässä on kollegamme Karsia Peres ja annan hänelle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. señor presidente. Eh, ya en, en el punto anterior hemos podido... Aikaisemmassa kohdassa jo kävimme keskustelua näistä meille tehdyistä ehdotuksista, joilla muutettaisiin näitä asetuksia tässä nykyisessä taloudellisen kriisin tilanteessa. Jo tuossa aikaisemmin toin esille ne asiat, jotka mielestäni ovat tärkeitä señor presidente la disposición de esta comisión. tämän valiokunnan pitäisi intensiivisemmin osallistua näiden ehdotusten laatimiseen mutta tässä vaiheessa emme oikein enää voi paljonkaan tehdä. Yleisasetuksen muutoksista haluaisin kertoa kollegoille, että kyseessä on hyväksyntämenettely. Meillä siis ei ole mahdollisuutta, vaikka niin haluaisimmekin, vaikka koko valiokunta haluaisi tehdä muutoksen, niin meillä ei ole sellaista mahdollisuutta. Parlamentilla on vain mahdollisuus hylätä ehdotus. Kuten komission jäsen sanoi, jäsenvaltiot ovat hämmästyttävän nopeasti päässeet asiasta sopimukseen. Asetuksen muutoksessa tarkoituksena on nopeuttaa jäsenvaltioiden eh, mahdoll- täytäntöönpanoa kohesiorahaston ja kehitysrahaston osalta laajentamalla ennakkomaksujen mahdollisuutta ja hakemalla muita uusia mahdollisuuksia rahastojen hallinnointia varten. Edelleen tulee yksinkertaistamisia niin, että ja voidaan pitää tietyn tyyppisenä edelleen. Tässä on valtion tukea koskevia seikkoja sekä suuria hankkeita koskevia seikkoja edelleen ennakkoja maksujen mahdollisuutta lisätään. Jos aloitamme keskustelun tästä asiasta, varmaan löytäisimme asioita, joista olemme enemmän yhtä mieltä kuin toisista. Varmaankin monet meistä myös haluaisivat tuoda tänne joitakin muita muutoksia, joiden, mielestä, joiden kautta mielestämme voisimme parantaa rahastojen hallinnointia. Esimerkiksi voitaisiin muuttaa näitä tilintarkastusseikkoja ja voitaisiin parantaa rahastojen avoimuutta ja tasapainoa ja niiden parantaa niiden täytäntöönpanoa. Mutta eipä sellaisesta keskustelusta juurikaan hyötyä olisi, koska kuten aluksi jo sanoin, valiokunta voi nyt vain ilmoittaa, hyväksyykö vai hylkääkö se tämän asetuksen. Minun mielestäni meidän olisi vastuullisesti hyväksyttävä tämä tilanne. Kuten sanoin, niin kyllähän asetusmuutosta voitaisiin parantaa ja kuten komission jäsen sanoikin, työryhmä työstää asiaa ja pohtii vielä yksinkertaistamis- ja parannusmahdollisuuksia, mutta nyt tässä tilanteessa meidän on vastattava tähän nykytilanteeseen ja uskon, että meidän pitäisi toimia vastuullisesti, niin kuin sanoinkin, eikä laittaa mitään kapuloita rattaisiin, vaan helpottaa asetusmuutoksen tekemistä mahdollisimman helposti ja myös kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan riittävät toimet, jotta homma hoituisi nopeammin. Näin voimme myös omalta osaltamme edesauttaa sitä, että EU voisi lieventää näitä nykyisen talouskriisin vaikutuksia. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Frau niin, paljon kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, vaikka emme ensimmäistä kertaa keskustelekaan tästä, niin meidän pitäisi kuitenkin hyödyntää mahdollisuutta tehdä muutamia kommentteja, koska helmikuussa meille esitellään vielä kerran tämä mietintö ja sitten maaliskuussa äänestämme siitä, kuka oli pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Jeleva. Господин председател, Като докладчик на моята политическа група по този доклад, аз в някакъв смисъл ще повторя това. Kiitoksia ryhmäni esittelijänä tämän mietinnön osalta. Tulen jossain määrin toistamaan sen, minkä Rova Peres jo toi esille. Ja nimenomaan sanoisin, että ei tässä nyt ole kysymys maailman parhaasta menettelytavasta, koska meillä ei ole mahdollisuus esittää tarkistuksia. Olemme kuulleet Ruva Hybneriltä toiveen, että Euroopan parlamentti vastaisi nopeasti, antaisi oman kantansa ja olen on kannustanut niitä, jotka yrittävät löytää nyt talouskriisin aikoina nopeita vastauksia. No, tässä menettelytoivon vaiheessa emme voi sanoa kuin kyllä tai ei komission ehdotukseen, Ja olen sitä mieltä, että joka tapauksessa meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että että komission ehdotukset ovat riittävän hyviä ja ne menevät oikeaan suuntaan. Konkreettisesti ne antavat meille mahdollisuuden vastata nopeasti ja osoittaa, että kohesiopolitiikka on erinomainen väline jäsenvaltioille. Ja niin kuin jo sanoin, niin näiden ehdotusten tavoitteena on yksinkertaista menettelytapoja ja nopeuttaa varojen käyttöä. Tässä laitetaan liikkeelle kaikki eurooppalaiset rahoitusinstituutit, kuten Euroopan investointipankki kohesiopolitiikan nimissä. Me voimme varmastikin myöntää, että me kuljemme oikeaan suuntaan. Eikä meidän pidä unohtaa myöskään sitä, että näin, nämä ehdotukset liittyvät myös talouden elvytyssuunnitelmaan. Ja nimenomaan tämän vuoksi ryhmäni nimissä haluaisin tukea tätä ehdotusta. Frau Kiitoksia edustaja Jeleva. Seuraavaksi äh, edustaja Stiller. Thanks, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja edelliselle puhujalle. Minä haluaisin vain selventää jotain, koska tiedän, että tämä on hyvin turhauttavaa meille, koska me haluaisimme, että meillä olisi enemmän aikaa, mutta aika on todella kortilla tässä. Kun puhutaan ihmisten kanssa, jotka toteuttavat rakennerahastoja, niin jos esimerkiksi sanoo, että 45 prosenttia varoista tulee Euroopalta ja siihen täytyy sitten saada 55 prosenttia rahoitusta jäsenvaltiolta. Ja tämä, jos muutettaisiin sitten niin, että 55 prosenttia eurooppalaista rahoitusta, 45 prosenttia jäsenvaltiosta tai joltain kumppanilta, niin tämä tekee sen eron, että jos tämä mahdollisesta telee todellisuutta, luuletteko, että tällaiset muutokset voivat todellakin auttaa niitä jotka panevat täytäntöön näitä ja voidaanko tällaisella interventioosuuden muutoksella todellakin saada asioita aikaiseksi? Äh, ajatellaan vaikka pk-yrityksiä, niiden on joskus aivan mahdotonta viedä eteenpäin yrittäjyysliittoutumia, joiden kanssa voidaan luoda työpaikkoja. Joten haluaisin todellakin kysyä esittelijältä, auttaako hänen mielestänsä tämä ehdotus rakennerahastojen toimeenpanijoita todellisuudessa? Pelkään, että me olemme tässä jossain vaiheessa puun ja kuoren välissä. Kiitokset kovasta työstä, jota olet tehnyt. Dankeschön, Frau Stieler. Kiitoksia, edustaja Stieler, edustaja Kallenbach. Siis- niin, eh, kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole kovinkaan paljon